Tämä keskustelu päättyy tähän. Ja sitten eteenpäin <laughs> seuraavan kohtaan suunnan kysymys komissiolle EUn terästeollisuudesta. Ja rouva Amalia Sartori, kysymyksen tekijä, saa puheenvuoron. Grazie. Kiitos puhemies. Uskon, että tänään parlamentissa on todella keskusteltu työllisyydestä, kasvusta ja monista muista kysymyksistä. Muistamme, että komission jäsenet Tajan ja Andor aloittivat keskustelun aamupäivällä ja tämä jatkui pitkällä energiakeskustelulla. Keskustelimme myös autoteollisuuden ongelmista ja nyt, nyt meillä on käsittelyssä kysymys, joka, jonka esittelen ITRE valiokunnan nimissä. Meillä on vakuutettu, että joulukuussa saamme vastauksen tähän aiheeseen. Ja kaikki se, mistä on jo äänestetty, osaltaan edesauttaa toimia tässäkin asiassa. Terästeollisuudessa on erilaisia teollisuuden toimia. Teräs, rauta, teollisuus ja muut metalliteollisuuden alat tuotannossa. Ja sitten esimerkiksi rakennusteollisuus, autoteollisuus ja muut teollisuuden alat, joissa näitä raaka-aineita käytetään tämä koskee esimerkiksi myös kemian teollisuutta, laivanrakennusta ja niin edelleen. Se, että tämä ala saadaan pidettyä voimallisena, on äärimmäisen tärkeää Euroopalle ja sen tulevaisuudelle. Olemme menettäneet tässä johtoasemamme Kiinalle ja tämä on haitaksi ympäristökysymyksissä. Tämä on meille tärkeä kysymys ja tämä on myös johtanut alan kustannusten nousuun, raaka-aineiden hintojen nousuun. Energian hinnat ovat edelleen nousussa, emmekä saa unohtaa sitä, että energia maksaa esimerkiksi Euroopassa 100 prosenttia enemmän kuin Yhdysvalloissa. Ja tähän liittyy myös rahan arvo. Teräs teollisuus voi Euroopassa hyvin vuoteen 2007 asti ja tästä eteenpäin työttömyys on kohdannut alaa ja työpaikkoja on menetetty huomattava määrä. Myös vuoden 2012 tiedot ovat huolestuttavia ja kaikkein huolestuttavinta on se, että juuri auto- ja rakennusalalla tilanne on heikentynyt kaikkein eniten 3,2 prosentilla. EUn ulkopuolinen tuotanto lisääntyy ja tämä kohdistaa suuria painoja, suurta painetta Euroopan sisäiseen tuotantoon lisää kustannuksia ja tätä kautta tarvitaan entistä enemmän innova- innovaatiota ja toimia, joilla estää siirtymistä muualle. Komissio on hyväksynyt hiljattain tekstin, joka koskee alan uudelleenjärjestelyjä. Meidän pitää muuttaa ajoissa näitä suuntauksia, joihin Euroopalla ei ole varaa. Tiedämme, että komissio laatii terästeollisuutta koskevaa toimintasuunnitelma. Haluaisin tietää, missä tässä mennään. Nyt me olemme saaneet suunnitelman Cars 2020 osalta ja tämä tarvittaisiin pikaisesti myös terästeollisuuteen. Tarvitsemme sellaista politiikkaa, jonka kautta teollisuutemme voi parhaissa mahdollisissa oloissa vastata maailmanlaajuisen kilpailuun. Tähän tarvitaan e- erilaisia poliittisia toimia, tutkimusta ja innovaatiota. Ne ovat välttämättömiä. Meidän täytyy kuitenkin katsoa uudelleen myös 90-luvulle jämättänyttä kilpailupolitiikkaa. Se ei välttämättä enää ota huomioon tilannetta maailmanlaajuisilla markkinoilla – meidän täytyy katsoa myös toimia sisämarkkinoilla, jotta voidaan puuttua energian hintoihin. Ja täytyy myös katsoa, mitä voidaan tehdä sopimuksissa kolmansiin maihin. Tarvitsisimme ehkä sellaisen neuvoston, joka käsittelisi pelkästään teollisuuskysymyksiä, jotta pääsisimme aikaisemmalle hyvälle tasolle. E Kiitos. Ja seuraavaksi puheenvuoro komission varapuheenjohtaja Tajanille. Kallispera. Hyvä puhemies. Hyvä teollisuusvaliokunnan puheenjohtaja. Teräs teollisuus on Euroopan teollisuuden kannalta avainasemassa. Se työllistää 360 000 ihmistä ja sen liikevaihto on yli 360 miljardia ja sillä on todella suuri merkitys koko tuotantoketjussa. 80-90-luvun uudelleen järjestelyjen kautta tästä alasta on tullut maailmanlaajuisesti hyvin dynaaminen ja kilpailukykyinen ala, mutta sillä on edelleen vakavia ongelmia, joiden kanssa sen pitää kamppailla. Tällä hetkellä 12 prosenttia maailmassa myydystä teräksestä tulee EUsta ja EUn yritykset tällä alalla vievät EUn ulkopuolelle noin 80 prosenttia tuotannosta, mutta silti tämä ala on stagnaation tilassa – Raaka-aineiden hinnat ja energian hinnat nousevat jatkuvasti ja tämä aiheuttaa ongelmia kaikille terästeollisuuden yrityksillemme. Ja tähän tulee lisäksi voimakas kilpailu sellaisista maista kuuteen Aasian maat, joissa terästä tuotetaan edullisempaan hintaan. Toisaalta myös EUn ulkopuolisissa maissa terästuotteiden kysyntä on laskenut kuin myös tuonti. Sähkön hinta on meillä maailman korkeimpia ja valitettavasti jos vertaamme hintaa esimerkiksi Yhdysvaltoihin – niin Euroopassa sähkön hinta on kaksinkertainen verrattuna Yhdysvaltoihin. Eli edessämme on lukuisia ongelmia, joihin pitää puuttua ja siksi olenkin sitoutunut otin tämän sitoumuksen jo ennen kesätaukoa tavatessani AY-liikkeiden edustajia ja puhuttuani Pervanche Beresin kanssa sitoumuksen siitä, että luotaisiin korkean tason työryhmä, joka voisi laatia toimintasuunnitelman tälle alalle ennen ensi vuoden kesää. Ensimmäinen kokous pidettiin 19. syyskuuta ja kokouksen lopussa – sidosryhmät eli teollisuus ja yritysten edustajat identifioivat tärkeimmät haasteet, joihin teo- terästeollisuuden pitää pureutua. Yksi tärkeimpiä viestejä, joka tuolla annettiin, on se, että saadaan tasapaino eri politiikkojen välille niin, että voidaan suojella alan kilpailukykyä ja parantaa työllisyysnäkymiä, jotta arvoketju, joka perustuu teräkseen, ei heikkene entisestään. Seuraava kokous on tarkoitus pitää 6. joulukuuta ja tuolloin pyrimme käsittelemään entistä syvällisemmin jo ensimmäisessä kokouksessa käsiteltyjä kysymyksiä Ja tarkoituksena on kollegiossa laatia toimintasuunnitelma ennen vuoden 2013 kesätaukoa. Olen täysin vakuuttunut siitä, että teräs voi saada tukea, sen pitääkin saada tukea. Ja minun ja kollegoideni mielestä kyseessä ei ole rakenteellinen kriisi, vaan kriisi, joka liittyy erityiseen taloudelliseen ja yleiseen tilanteeseen Euroopassa. Ja tulevina vuosina teräs voi jälleen olla teollisuutemme keskiössä. Tekstissämme, joka koskee Euroopan teollisuuden uudelleenjärjestelyjä, järjestelyjä, on joitakin aloja, joita erityisesti halutaan edistää innovaatioiden ja merkittävien julkisten ja yksityisten rahoitustukien kautta. Ajattelen tässä rakennusalaa, ympäristöystävällistä rakentamista, vihreitä autoja. Ja nämä auto- ja rakennusalahan ovat juuri terästeollisuuden tärkeimpiä asiakkaita. komissio, kuten hyvin tiedätte ja kuten olen kertonut parlamentin eri ryhmille ja neuvostolle, vuoteen 2020 tarkoituksena on päästä tilanteeseen, jossa 20 prosenttia BKTstämme tulee tuotantoteollisuudesta. Totta kai tarvitaan lisäponnisteluja meidän pitää edistää teknologioita, edistyksekkäämpiä tehtaita ja innovaatiokapasiteettia metalliteollisuudessakin pitää keskittyä innovaatioihin. Olen optimistinen, vaikka ongelmia onkin. Komissio on todella päättänyt tehdä tiivistä työtä tällä alalla. Ja myös komission jäsen Andor minun laillani on laatinut useita aloitteita, joilla päästään näihin tavoitteisiin. Ja omien toimieni keskiössä ovat kaksi asiaa. Se, että ennakoidaan kriisejä, joka voi tai ennakoidaan tämän kriisin vaikutuksia ja toisaalta sovitetaan yhteen teollisuus, sen eri osapuolet ja parlamentti. Kuten hyvin tiedätte, Sartori ja Beres. Olen aina kutsunut heidätkin mukaan edustamaan kahta parlamentin valiokuntaa näihin korkean tason työryhmän kokouksiin. Eli tarvitaan todella ennakointia ja eri tahojen välistä neuvottelua. Ja nämä ovat ne pääasiat, joiden kautta tulevina kuukausina voidaan mielestäni taata parempi tulevaisuus terästeollisuudelle, joka mielestäni voi olla myönteinen. Me tarvitsemme tässä työssä parlamentin tukea mutta jos teemme yhdessä töitä järkevällä tavalla, niin uskon, että pääsemme tavoitteisiimme. Tavoitteisiin, jotka ovat tässä suullisessa kysymyksessä, jonka teollisuusvaliokunta on meille esittänyt ja johon olen vastannut mielestäni niin, että todella olen samalla linjalla parlamentin kanssa. Kiitoksia komission varapuheenjohtaja. Seuraavaksi ryhmien puhujat vuorossa. Herra Proust EPPstä. Oui. <coughs> Merci, monsieur le président. Kiitoksia puhemies Joillakin alueilla Eurooppa ei, enää, ei ole kilpailukykyinen, meidän pitää tämä seikka hyväksyä, mutta ei vain sietää ja kärsiä. Meidän täytyy drastisesti vähentää riippuvuuttamme ulkomaista strategisista aloista, kuten teräksestä. Me emme voi hylätä yli 200-vuotista tietotaitoa pelkästään markkinoiden oikuille. Me tarvitsemme eurooppalaista aloitetta kiireesti. Nyt painokkaasti kysyn, minkä takia olette hyväksyneet, että jotkut, estetään, että jotkut hallitukset, esimerkiksi Ranska, yksin pyrkivät korjaamaan tuotantoa turhaan, ja tämä aiheuttaa vain haittaa, ja tuho, se on tuhoisa sekä investointien ja työllisyyden kannalta. Kiitos. Kiitoksia seuraavaksi SD-ryhmästä Lange. Kiitoksia puhemies komission jäsen. Niin, me tuemme teitä teidän pyrkimyksessänne saada eurooppalaista terästeollisuutta vahvistettua. Ja on ihan oikein, että tällaisia suuntauksia, joita terästeollisuudessa nousee esille, eli kapasiteetin alasajoa, ei noin vain noudateta. Itse olen lukenut Euroopan terästeollisuusjärjestön puheenjohtajan artikkelin, jossa sanotaan, että 25 prosenttia kapasiteetista on leikattava. Melko syvä viilto. En usko, että tällä tavoin voimme suhtautua kuitenkaan tähän ongelmaan. Meidän on varmistettava se, että tämä ydinteollisuuden ala vakautetaan Euroopassa ja luodaan myös mahdollisuuksia tulevaisuutta varten. Tämä on aina ollut Euroopan perustavanlaatuinen tekijä. Muistakaa Euroopan hiili- ja teräsyhteisö, se oli hyvin menestyksekäs. Muistakaa rakennepolitiikan kehitys teräsalalla. Tällaista politiikkaa tulisi olla jatkossakin. Siinä tulisi olla mukana komission työntekijöiden ja työnantajien yhdessä luomassa tulevaa Euroopan teräspolitiikkaa. Ja me tarvitsemme myös innovaatioita, jotta meillä on äärimmäisen joustavia malleja nimenomaan energiamuutoksen vuoksi Kysyntää on varmasti tulossa. On myös varmistettava se, että terästeollisuus voi pärjätä kilpailussa eikä raskauteta sitä liikaa erilaisilla kuluilla. Tämä kaikki siis terästeollisuuden vakauttamiseksi. Επόμενη ομιλήτρια είναι η συνάδελφος κυρία... Κοίταξε seuraavaksi. Edustaja Duran. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puhemies. Ensin haluaisin muistaa tässä Firenzen ja Liesin työntekijöitä, jotkut odottavat uutta toimia ja toisaalta sosiaalista suunnitelmaa, jota pitävät aivan riittämättömänä. Teräs on kuitenkin äh, pe- peruspilareita taloudessa. Arvoisa komission jäsen, täytyy saada teollisuutta takaisin Eurooppaan. Tämä on teidän tehtävänne, komissaari, ja ehkä 6. joulukuuta voitaisiin antaa teräsaloite, joka liittyy innovaatioiden puiteohjelmaan yhteistä toiminta EU-tasolla, jossa jäsenvaltiot tekevät yhteistyötä keskenään, eikä jätetä suurille teräsyrityksille päätös, päätösvaltaa mukaan lukien ne, jotka ovat investoineet laitteistoon ja ihmisen voimavaran Jotkut käyttävät veroetuja hyväkseen, koska sääntely ei tule itsestään, täytyy järjestää sen toteutuminen. Ei voida sietää sitä, että hiilidioksidipäästökiintiöt, kiintiöt oikeuksia on voitu varata ja annettu muille 950 miljoonaa liikaa näitä kiintiöitä ja ja tässä ilmeisesti Asalor Vital on näitä ohjannut kaikkein eniten ja se on saanut näitä päästöoikeuksia. Teräs liittyy myös Euroopan elpymiseen. Euroopan pitäisi toimia kunnianhimoisesti, kunnianhimoisilla politiikoilla. On varmaa, että tämä ei tule tapahtumaan ilman terästä ja minä haluaisin, että terästeollisuus jatkossakin olisi eurooppalaista. Kiitoksia. Sitten EST-ryhmästä. Kurskin. Kiitos, puhemies. Teräs teollisuus kärsii nousevista tuotantokustannuksista ja toisaalta tämä liittyy energia- ja ilmastopakettiin, jossa vähennetään päästötasoja vuoteen 2020 mennessä. Pelkästään Puolassa työttömyys tällä alalla kasvaa todella paljon ja pelkästään Krakovassa on menetetty 600 työpaikkaa ja toisaalla on tulossa samanlaisia toimia. Myös teollisuutalan siirtämässä Ukrainaan tai Intiaan, missä ei ole minkäänlaisia ympäristörajoitteita – tämä kehityskulku on todella huolestuttava, koska tällä alalla on 6,5 prosenttia EUn työpaikoista. Me tarvitsemme tähän oikeanlaisia ympäristöä ja muita toimia ja samoin Kiinasta tulevaa halpatonta pitää estää. Seuraavaksi Jackie Enan. Avec cette question, nous sommes au cœur Tämä kysymys liittyy perus eurooppalaisen ristiriitaan. Pitäisi palvella ihmisiä, rakentaa tulevaisuutta ja kuitenkin tähän vain voittoihin. Ja tällainen tuhoaa kaiken, koska tässä vain tukeudutaan kilpailukykyyn ja dumpaukseen. Terästeollisuus on tärkeää myös Euroopassa. Se on mahdollistanut sen, että monet yritykset ovat voineet kehittyä, on kehitetty, edistetty, ihmiset ovat saaneet tietotaitoa, huipputasolla. Tämä liittyy rakennusalaan, pakkaus, teollisuuteen ja muihin. Tämä on tärkeä sektori suoraan ja epäsuoraan ja synnyttää monia työpaikkoja. Se on kor- korvaamattoman tärkeää rikkautta alueellemme, väestöllemme. Se on tehnyt Euroopan suureksi, se on, suureksi, se on suuressa vaikeu- vaikeudeksi. Suuret kansainväliset ryhmät yritykset ovat suuri riski tälle. Meillä on kuitenkin valtavasti tuotantodis- potentiaali. Tässä tullaan tuhoamaan tuhansien työ, työntekijöiden elämä. Öö, tässä suljetaan tehtaita noin vain, Liesissä siirrettiin 37 miljardia Luxemburgiin, jotta voitiin saavuttaa veroetuja. Öö, säilytetään vain tuottavimmat tehtaat samanaikaisesti Intiassa toimitaan ja ihmiset työntekijöitä heitetään sen jälkeen pihalle, kun heitä on hyväksi käytetty. Euroopan teollisuuden tulevaisuus on pelissä. Mitä komissio aikoo tehdä? Aikooko se toimia Euroopan puolesta ja lopultakin kantaa vastuunsa ja palauttaen terästeollisuudelle sen mahdollisuudet ensi vuonna. Kiitoksia. Seuraavaksi Andreas Mölzer. Kiitos puhemies. Tämänhetkinen vahva teräsalan suhdanne notkahdus johtuu pitkälti myös autoteollisuuden ja terästä hyödyntävien Etelä-Euroopan teollisuuden ajan kysynnän heikkenemisestä. Raaka-aineen hinnat nousevat, energian hinta nousee ja se aiheuttaa ongelmia teräsalalle. Ja tämä on vaikuttanut myös romualaan. Sitä paitsi EUn teollisuudessa on maailmanlaajuisesti kovimmat tuotantokustannukset, eli kohdataan vahva Euroopan ulkopuolinen kilpailu, joka ei joudu maksamaan kaikista hiilidioksidipäästöistä ja muista vastaavalla tavalla. Halpaa terästä tuodaan Euroopan markkinoille ilman tiukkoja ympäristövaatimuksia. Komission tulisi muistaa tämä hankkeissaan, eli tiukentaa ottaa tämä tiukemmin huomioon hiilidioksidipäästöistä neuvoteltaessa. Kun puhutaan Euroopan terästeollisuuden alasajosta niin, että neljännes purettaisiin tarkoittaa se sitä, että tämä johtaisi jopa neljännekseen työpaikkojen vähenemisestä Euroopassa, siis jopa 100 000 työpaikkaa menetettäisiin. Jos näin todella käy, meidän täytyy olla selvillä siitä, että unioni joutuu avustamaan huomattavasti, jotta tämän alasajon sosiaaliset ja taloudelliset kustannukset saadaan pehmenemään. Muihin puhujiin. Angelili. Kiitos puhemies. Aluksi haluan kiittää puheenjohtaja Sartoria tästä keskustelusta. Terästeollisuus on Euroopan järjestelmälle äärimmäisen tärkeä. Siellä ollaan menettävänsä koko ajan työpaikkoja. Ensimmäinen ongelma on EUn ulkopuolelta tuleva tuonti. Tässä Kiina on ensimmäisessä, ens, ensisijalla, mutta se ei ole ainut. Tämä on johtanut epäreiluun kilpailuun näissä maissa. Ei oikealla tavalla suojella ympäristöä tai noudateta työntekijöiden oikeuksia. Samoin tulli ja valtion tukisäännöt ovat löysempiä ja energian hinnat halvempia. Komission jäsen Tajani, odotamme paljon terästeollisuuden uudistuksilta, joita olette työstämässä. Meidän pitää todella päivittää valtion tuki- ja kilpailusääntömme. Haluan, haluan viitata tässä Ternin tapaukseen. Terni on tuotannon kannalta ruostumattoman teräksen tuottajana äärimmäisen tärkeässä asemassa jopa maailmanlaajuisesti. Se on vähentänyt päästöjä, puuttunut romun kierrättämiseen. Ja tässä on ollut tapaus, jossa osa tämän tuotannon putkista annettiin Suomeen. Se on ollut hyvin tärkeä osa tuotantoa ja nyt ilman tätä osaa Terni ei ole enää yhtä kilpailukykyinen ja tämä on aiheuttanut huolta. Ja siksi kysyn, miten voidaan taata todella kilpailukykyinen pitkän aikavälin tuotanto, jolla voidaan myös taata työllisyys ja sopivat energian hinnat. Emmekä voisi ottaa käyttöön jonkinlaisen merkinnän, joka liittyy terästeollisuuden tuotteisiin. Kiitoksia. Seuraavaksi vuorossa edustaja Toija. Kiitos. Energiakriisi on tuonut mukanaan valtaisia kustannuksia vähennyt, entistä vähempien työpaikkojen nimissä. Teräs tuotanto on siirtymässä hyvin pitkälti kaukoitään ja muualle, ja tämä kyseenalaistaa koko meidän tuotantomallimme. Meidän pitää todella ymmärtää, että pysty, tai tarvitsemme tällaista perustuotantoa, jotta voimme tuottaa Euroopan markkinoille näitä tuotteita, ja meidän täytyy toimia niin, että voimme välttää tämän teollisen, teollisen laskusuunnan. Usein kun keskustellaan näistä kysymyksistä, keskustelu on kahtia jakautunut ympäristönäkökulmien ja teollisuuden välille, mutta tällaista emme voi tehdä. Me tarvitsemme entistä tasapainoisempia ratkaisuja, joissa otetaan huomioon eri tarpeet. Meidän pitää suunnitella asioita Euroopan tasolla niin, että toimimme kestävällä tasolla. Emme saa palata taaksepäin, vaan tarvitsemme lisäarvoa, jonka kautta voimme kilpailla maailmanlaajuisesti. Tarvitsemme uusia teknologioita, innovaatioita tuotannossa ja teollisuuden pitää myös käyttää resursseja tehokkaasti, myös energiaa. Ja meidän pitää etsiä uusia materiaaleja. Kiitoksia. Seuraavaksi Kolaska Bobinska. Dziękuję bardzo, <clears throat> panie przewodniczący. Kiitoksia, puhemies. Euroopassa on sellaisia alueita, joilla monet ovat jo menettäneet työpaikkansa. Työnantajat tuovat mieluummin halpaa terästä Intiasta. Tämä on klassinen esimerkki siitä, mitä me kutsumme hiilivuodoksi. Jos Euroopan komissio aikoo jatkossa harjoittaa päästökauppaa, kuten tähän asti, tämä ongelma tulee kärjistymään entisestään. Niin sanottu backloading, jota tässä ehdotetaan, on melkoinen vaatimus terästeollisuudelle. Päätös ei vaikuta pelkästään hintatason, vaan se on ensimmäinen askel siihen suuntaan, että annetaan valtion tukiaisia. Pitää paikkansa, että me olemme päättäneet siitä, miten yritysten kustannuksia voidaan korvata, mutta vaikuttaa siltä, että yksittäisillä jäsenvaltioilla ei ole varoja maksaa näitä kustannuksia. Torstaina me äänestämme COP18 ja tuossa asiakirjassa todetaan, että me olemme huolissamme tuonnin kasvusta. Meidän on yksinkertaisesti päätettävä, olemmeko valmiita viemään työpaikkoja, jotta ympäristöä voidaan sitten suojella. Seuraavaksi Gualtieri. Micro. Grazie, Presidente. Kiitos puhemies. Euroopan terästeollisuuden nykyongelmat tuovat esiin myös yleisemmin teollisuuspolitiikkamme roolin. Ja kaiken kilpailu ja kauppa ja kohesio, finanssipolitiikan vaikutukset. Talouskriisi on tuonut todella esiin tuotantotalouden ongelmat ja nyt meidän pitää puuttua kysymyksiin, jotka ovat näkyneet viime vuosina. Esimerkiksi juuri Terni ja muut kysymykset vaativat pohdintoja näiltä osin, erityisesti mitä tulee kilpailupo- kilpailupolitiikkaan. Tarvitsemme globaalin lähestymistavan, emme ainoastaan eurooppalaista lähestymistapaa. On myös tärkeää, että voidaan taata Ternin tuotantolaitoksen riippumattomuus ja investoinnit ja myös näiden putkien tuotannon jatkaminen. Tarvitsemme finanssipolitiikan vakauttamistoimia yhdessä kasvupolitiikan kanssa ja myös valtion tukia pitää tarkastella uudelleen niin, että voidaan taata suurien strategisten tuotantolaitosten jatkuvuus. Eh, Kiitoksia seuraavaksi. Astrid kaksi minuuttia. President, c'est un crève-cœur pour moi que das... Niin, on, on ikävää nähdä, että asteittain kiistatta suljetaan teo, terästeollisuuden te, teollisuutta omassa kotikaupungissani. Siellä on noin 70 työntekijää tällä hetkellä alun perin 80-luvulla. 3000 työntekijää sai elantonsa tästä tehtaasta. Tämä on nyt osa historiaa yleistä muistoa, joka häipyi ja <clears throat> minä tiedän tämän varsin hyvin ja voin jakaa tämän surun, mutta myös kiukun, jota tuhannet tuntevat täällä ja myös muualla en kuitenkaan kuulu näihin ilkeisiin kapitalisteihin, jotka sulkevat tehtaita, jotta vain ruokkisivat osakkeenomistajia. Tietysti talouskriisi pahentaa tilannetta, kysyntä laskee, liikakapasiteettia tuotannossa on, mutta myös tällainen into säännellä Euroopan tasolla tuhahduttaa kilpailukykyämme Nämä ovat faktoja, joita ei voida kiertää ja en halua saarnata pelkästään, mutta kertoisin näistä tuhoisista seurauksista, joita syntyy terästeollisuuden tehtaiden sulkemista, mitä tulee työllisyyteen, tietotaitoon teollisuudessa Euroopassa. Nyt on aika reagoida eikä antaa epäräyksiä lupauksia, vaan pitää sitoutua teollisuuspolitiikkaan Teikan tiehen, joka ansaitsee tämän nimen Euroopassa. Eurooppalaisilla meillä on strategiset edut pelissä, meidän pitää niitä puolustaa. Ja terästeollisuus on selkeästi yksi teollisuuden ala, joka on tärkeä. Teollisuuspolitiikka ei tarkoita suinkaan protektionismia tai rajojen sulkemista, mutta Euroopan ei pidä olla mikään siivillä avoin markkina-alue kaikille pääkumppanimme tässä näyttävät meille tietä, mitä tulee terästeollisuuteen. Meidän pitää EU-ssa määritellä minimin standardit, jotta ei tuhota täysin teollisuuden alaa, joka jonakin päivänä tulee lähtemään pois sitten, kun kusta, äh, tilanne, tilanne paranee. Tilanne on todella järkyttävä tällä hetkellä, että eurooppalainen teollisuuspolitiikka voisi todellakin korjata tilannetta ihan hyvin ilman, että vaarantaisi kilpailukykyä eurooppalaisessa teollisuudessa suhteessa muuhun maailmaan. Minä uskon, arvoisa komission jäsen, että te olette nyt ymmärtäneet asian, mutta aikaa ei todellakaan ole hukattavana. Me Kiitoksia Rova Lyling. Mukava nähdä teidät täällä, Rova Lyling. Olen ollut erittäin ystävällinen puheaikojen suhteen tässä. Seuraava puhuja Frederik Kiitoksia puhemies, arvoisa komissaari. Terästeollisuus on edelleenkin tulevaisuuden ala, ei pidä epäröidä tämän toistamista työntekijät tällä sektorilla, niin heillä on todellista tietotaitoa, on kyseessä valmistusteollisuuden raaka-aineista. Mehän halusimme tähän vauhtia, niin kuin autoteollisuudellekin. Tämä on sektori, joka luo työpaikkoja ja vaikuttaa talouden rakenteeseen huomattavalla tavalla. Ja tärkeitä investointeja on tehty varsin usein. Julkisen sektorin avustuksella on tutkimukseen, kehitykseen, terästeollisuuden alulla, jotta voidaan saada lisäarvoa, mutta esimerkkinä suurten yritysten väärä, toiminta. Aslon Mitar on terästeollisuudessa Mooselissa, Liesissä harjoittanut tällaista asetessa tuhamispolitiikkaa mihin tämä strategia perustuu. Ja suljetaan tuotantotehtaita, mutta on kilpaille kuitenkin kilpailuttaa näitä tehtaita keskenään, jotta suuntaa niiden investointeja uudelleen. Ja se hylkää sellaisen ajatuksen, että luovutettaisiin välineet, jotka vielä ovat varsin hyviä, jotta vältettäisiin se, että potentiaali kilpailija tarttuisi niihin. Meidän pitää reagoida. Komissio jo usein helposti puolustelee tervettä kilpailua, lojaalia kilpailua mutta jos ei, eikä saa rahoittaa väärältä kilpailukomissio, eikö se voisi myös tutustua näihin eri tapauksiin tarkemmin? Kiitoksia. Καλώς το βήμα τη συνάδελφο κυρία Μπέρες. Για ένα λεπτό. Rouva Beres. Merci, monsieur le président. Monsieur le commissaire, voilà trois... Puhemies, tässä nyt kolme keskustelua peräjälkeen te olette varsinainen keskustekijä, te olette keskustelleet näistä komissaari Andorin kanssa, ja tämä on aivan oikein, koska tässä puhutaan teollisuuspolitiikasta, tärkeä kysymys, kun ajatellaan työpaikkoja Euroopassa, mutta tästä puuttuu yksi toimija tästä keskustelusta, nimittäin komission sen Barnier, koska hyvin näkee, että monien strategioiden takana, joita toteutetaan, löytyy äh, arvopaperistamistoimintaa taloudessa, joka vaikuttaa teollisuuteen alueellamme haitallisesti. Ja tämä lenkki pitäisi myös ottaa huomioon, jos sallitte tämän ilmaisun tavallaan. Kiitän teitä siitä, että olette tarttuneet tähän työryhmän aloitteeseen, joka liittyy loogiseen kontekstiin raaka-aineiden kohdalla ja tämä liittyy myös autoteollisuuteen tietenkin. Kyseessä on globaali strategia, joka pitää ottaa käyttöön, jos otetaan huomioon niin tutkimuskehityspuoli, samoin työte, työpaikkojen luominen. Minua aina hämmästyttää nähdessäni, kuinka paljon eurooppalaiset ovat lähteneet, olleet järkyttyneitä siitä, että he eivät ehkä enää voi käyttää näitä harvinaisia aineita vähän niin kuin amerikkalaiset joskus ovat toimineet. Ja silloin kun tarkastellaan terästeollisuuskysymystä, niin eurooppalaisille tämä ei tunnu olevan yhtä strategisen tärkeä kysymys talouksissamme, jossa herran mitalin annetaan käyttäytyä niin kuin joku pankkiiri. Ja toisin kuin olemme oppineet taloustieteen kirjoista, sen, että luotaisiin lisäarvoa, hän haluakin siirtää arvoketjua ja tuhoaa tuotantoyksikköjä eurooppalaisissa tehtaissa ja ostaa sitten ää, äh, mm, toimintapaikkoja, mm, kaivoksia ja muualta, jossa voi paremmin harjoittaa toimintansa. Kiitoksia, Rova Beres. Seuraavaksi siirrytään vaiheeseen ilman puhujan listaa. Kiitos, Pallone. No, no. Pallone, haluatteko te pyytää puheenvuoroa? Palone. Ah, Olkaa hyvä. Grazie, grazie presidente. Io... Kiitos puhemies. Aivan lyhyesti. Haluaisin sitä Tajanille kaksi kysymystä. En lähde toistamaan sitä, mitä kollegani jo sanoivat. Osittain olen yhtä mieltä heidän kanssaan, toisaalta taas en. Mutta on aivan totta, että terästeollisuus on keskeisessä osassa. Me täällä kuitenkin pahoittelemme tilannetta, mutta emme ehkä aina ymmärrä, kuinka maailma on muuttunut. Me puhumme hallitsevasta asemasta, ja se tarkoittaa kartellien vastaisuutta. Meillä on, hyvä komissio, edelleen sellaisia lakeja, jotka vastaavat vuotta 1957. Silloin maailma oli jakautunut Eurooppaan ja muun maailman. Nyt tilanne on täysin eri. Meillä on uusia markkinoita, kuten Intia, Brasilia, Kiina. Ja kilpailua on. Se on tosiasia, vaikka se olisi epäreilua. Meidän pitää päästä eroon tästä vanhasta lainsäädännöstä. Ja toinen kysymykseni. Kun, pystymme, kun voimme toteuttaa yhteenliittymän. Miten täsmännäistä spekulaatiota? Kiitos, Reste Rossi. Kiitoksia. Seuraavaksi Reste Rossi. Kiitos puhemies. Kiitän kollega Sartoria tästä aloitteesta. Nyt me vihdoin voimme keskustella näistä meille ja sadoille tuhansille työntekijöille tärkeästä asiasta. EU:ssa joudumme yksipuolisesti ja liiallisesti torjumaan ilmastonmuutosta ja tämä on johtanut työpaikkojen menetykseen. Nyt joudutaan vetämään pois päästökauppakiintiöitä. kiintiöitä. Aikaisemmin valiokunnassa puhuin tästä ja tämä koskee erityisesti terästeollisuutta. Ne ovat menettäneet vuonna 2011 huomattavia määriä markkinaosuuksistaan ja vuoden 2012 osalta tämä osuus tulee olemaan noin 12 prosenttia. Ainut keino, jolla voimme toimia kolmansiin maihin, on asettaa tuontitulleja. Suuret kiitokset. Ja Margantis kolmantena. Komissario Tajani. Hyvä, komission jäsen Tajani. Toskanassa yksi kokonainen kaupunki pysähtyi. Miinussa kymmenet tuhannet ihmiset, työntekijät, kauppia, työttömät, opiskelijat, tavalliset kaupunkilaiset lähtivät sotajalalle ja haluan ilmaista tämän asian, koska koko Pionbinon kaupunki uhkaa kuolla. Se on elänyt terästeollisuudesta vuosikausia ja nyt muutokset uhkaavat johtaa siihen, että tuhansia työpaikkoja menetetään. Haluamme EUlta voimakkaan viestin siitä, että terästeollisuus Euroopassa pelastetaan se joutuu nyt kamppailemaan valtaisan, erityisesti Aasiasta tulevan kilpailun kourissa. Tämä teollisuuden ala on auttanut vuosikymmeniä rakentamaan Eurooppaa ja siksi on hyvin tärkeää, että nyt autamme alaa. Se on edelleen strateginen ja prioriteettiala. Αντιπρόεδρος Kiitoksia. Ja nyt komission varapuheenjohtaja Antonio Tajani, Kiitoksia puhemies. On selvää, että parlamentin jäsenten käyttämät puheenvuorot tänä iltana koskivat Euroopan teollisuuden kilpailukykyä terästeollisuus, aivan kuten vastatessani Sartorin kysymykseen sanoin, on ydinala. Ja nykymaailmassa tilanne on täysin erilainen kuin aikaisemmin, kuten useat parlamentin jäsenet tässä keskustelussa totesivat. Viimeisen kilpailukykyneuvoston aikana Keskustelimme teollisuuspolitiikasta ja sen vahvuudesta maailmanlaajuisesti sekä ongelmista, joita meillä on. Konteksti on muuttunut verrattuna, vuot- verrattuna 50-lukuun ja komissiossakin käydään keskustelua. Sain itse kirjan juuri tästä aiheesta seitsemältä eri Valtiot, jotka ovat hyvin teollisia. Luxemburg, Ranska, Saksa mm, olivat muun muassa pyytämässä sitä, että aloitetaan keskustelua tästä aiheesta. Komission jäsen Almunia, joka vastaa kilpailupolitiikasta, aikokin esitellä uudistusohjelman. Komissiossa käydään keskustelua, sen täytyy pysyä muutosten tahdissa. Ja täytyy muistaa, että kilpailusäännöt ovat kasvun kannalta äärimmäisen tärkeässä osassa. Ja kuten kaikki parlamentin jäsenetkin totesivat, tämä on todella sellainen aihe, josta pitää keskustella, jota pitää pohtia tulevina kuukausina, jos haluamme, että teollisuus pysyy kilpailukykyisenä. Ja Pervans Beresille sanoisin, että eri tahot todella pitää saada mukaan. Komission jäsen Barnier on yksi vakuuttuneimmista Euroopan teollisuuspolitiikan tukijoista – hän on aina tukenut kaikkia niitä aloitteita, joihin olen ryhtynyt, mukaan lukien Terasalon aloitteet. Eli uskon, että tukea todella on. Ja muistuttaisin vielä, että hiilidioksidipäästöjen ja 20 prosentin innovaatio Siis uusiutuvien energialähteiden äh, tavoitteen lisäksi meillä on tämä 20 prosentin äh, tavoite siitä, että BKTstä 20 prosenttia tulisi tuotannosta ja äh, teollisuudesta. Täällä otettiin esiin myös toinen aihe. Päästökaupaan liittyen meillä on kompensaatioita jopa 85 prosenttia tällä alalla. Olemme ottaneet mukaan tärkeimmät teollisuuden alat, mukaan lukien terasteollisuuden. Komissiolta on tullut ehdotuksia ja nyt pallo on parlamentin puolella. Se voi antaa lopullisen mielipiteensä tähän, koska ilman parlamentin tukea me emme voi tehdä tällä alalla juuri mitään. Olen tietoinen niistä huolenaiheista, joita täällä on. Uskon kuitenkin, että ympäristö- ja teollisuuspolitiikka pystytään sovittamaan yhteen sitten Duranin kysymys vastaan tähän ranskaksi. Eh, Tulemme antamaan usein mahdollisuuksia, että voidaan rahoittaa tutkimusta ja kehitystä tehokkaammalle tuotannolle. Tämä tulee materi- äh, raaka-aineiden energian käyttöön. Terästeollisuus yhdessä muiden alojen kanssa on jo nyt saanut ehdotuksen uudesta julkisesta ja yksityistä kumppanusta ja uskon, että voimme käyttää tätä myös tulevassa rahoituskehyksen yhteydessä, näitä varoja siis. Riguarda. Mitä sitten tulee raaka-aineiden saatavuuteen? Tämäkin on aihe, jonka olen ottanut esiin ja Mölzer tähän viittasi. Ja samoin Pervanche Beres. Nämä raaka-aine kysymykset ovat äärimmäisen tärkeitä myös terästeollisuudelle. Tiedätte, että olemme allekirjoittaneet sopimuksia useiden Euroopan unionin ulkopuolisten maiden kanssa ja olemme aloit- saattaneet alulle tällaisen innovaatiokumppanuuden kaivosteollisuuteen liittyen. Tämä tulee olemaan osa tulevaa monivuotista rahoituskehystä, johon tarvitaan todella parlamentin toimia. Ja sitten vastauksena tähän Ternin tilanteeseen. Uskon, että komission jäsen Almunia on toimiessaan noudattanut kaikilta osin voimassa olevia sääntöjä. Ternin tuotantolaitoksen ylläpitäminen on äärimmäisen myönteinen asia. Sen myynti olisi ollut paljon vaarallisempaa tuolle toimipaikalle. Ja se, että se pidettiin nyt yhtenäisenä, antaa paremmat takuut markkinoilla sekä työllisyyden että tietotaidon osalta. Mitä tulee sitten näihin putkistoihin, tätä tuotantoa ei liitetty muuhun tuotantoon, se on aivan totta, mutta pelkästään jo maantieteellisesti, mutta minusta näyttää siltä, että nykyinen omistaja halusi myydä tämän osan, siis putkien tuotannon ja aivan kuten Angelili toi esiin, uskon, että tämäkin asia voidaan ratkaista niin, että suojellaan tätä tärkeää italialaista tuotantolaitosta. Se on tärkeä koko EUn alueella. Me puhumme Euroopan teollisuudesta kymmenes joulukuuta, kun pidetään seuraava kilpailukykyneuvosto. Ja tuolloin haluamme antaa entistä tärkeämmän painoarvon koko teollisuuden alalle ja sen edustajille. Kiitän Kyproksen eli puheenjohtajavaltion toimia tältä osin. yhdeksäs päivä aion kutsua koolle alan ministerit keskustelemaan autoteollisuudesta. Se on terästeollisuuden osalta äärimmäisen tärkeä asia. Me todella haluamme suojella terästeollisuuttamme, haluamme uudistaa sitä, haluamme, että se on entistä ympäristöystävällisempi ja toivomme, että sitä kautta päästään myös ulos kriisistä ja voidaan suojella työpaikkoja. Ja uskon, että että uhraukset, joita olemme pyytäneet kansalaisiltamme, ovat olleet välttämättömiä. Mutta silloin kun uhrauksiin ei liity voimakasta kasvupolitiikkaa ja oikeanlaisia toimia uhkaavat valua hiekkaan ja niistä voi olla jopa haittaa kansalaisillemme. Ja siksi tässä täytyy toimia kahdella rintamalla – ja omalla vastuullani ja myös haluan toimia kaikelta osin kasvupolitiikassa niin, että myös terästeollisuudesta saadaan entistä voimakkaampi. Vicepresidente della Commission. Kiitoksia komission varapuheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat, keskustelumme päättyy tähän ja äänestys pidetään joulukuussa. Seuraava kohtaistusistalla on neuvoston komission julkilausumat tulevasta kansainvälisen televiestintä, teleliiton kansainvälisestä maailmankonferenssista. Puhutaan